toimivan johton kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainoa. Ensin kuulemme kysymyksen laatioita Regneriä ensin. Kiitoksia. Jotta miehet ja naiset voivat olla edustettuja samalla tavoin johtokunnassa, tarvitsemme kaikkialla Euroopassa sitovia sääntöjä koska muuten ei tapahdu juuri mitään. Ainoastaan niissä maissa, joissa tällaisia sitovia sääntöjä on, on nähty hyvää edistystä ja naisia on saatu johtokuntiin entistä enemmän. Euroopan parlamentti on hoitanut omat tehtävänsä, mitä me toivomme. Julkisesti noterattuissa yhtiöissä naisten prosentuaalinen osuus pitää nostaa vuoteen 2020 40 prosenttiin. Ja tarvitsemme sellaisia menettelyitä, joiden kautta parhaat naiset ja parhaat miehet valitaan tehtäviin. Tämä on hyväksi yhteiskunnalle. Tämä on oikeastaan tarjous nyt jäsenvaltioille. Ja sitten siellä on mukana vielä tämä kohta, joka mahdollistaa sen, että Saksan kaltaiset maat voivat kansalliset ponnistelunsa, eli kaiken sen, mitä on yritetty tehdä viime vuosina ja mitä tehdään nyt, jotta saataisiin enemmän naisia mukaan, se otetaan huomioon. Eli todellakin tässä on nyt tällainen tarjous jäsenvaltioille. Nyt voidaan rohkeasti hyväksyä tämä mietintö. Tämä on ihan valmiiksi neuvoteltu asia, joka on nyt pöydällä, ja siksi todella haluaisin kiittää Luxemburgia puheenjohtajavaltiona, että nyt näin energisesti pyritään, en nyt sanoisi viimeistä ponnistelua, mutta kuitenkin ponnistelemaan, jotta saadaan mukaan vähemmän innostuneet jäsenvaltiot. Seuraavassa työllisyysneuvostossa voimme vain kehottaa jäsenvaltioita katsomaan oikein tarkkaan tätä asiaa – kokonaisuutta. Tämä on kyllä hemmetin varovainen pehmeä paketti, joten sen pitäisi olla eduksi sekä miehille että naisille että taloudelle. Ja ehkä ihan viimeisenä asiana vielä. Ajatellen pakolaistragediaa, niin pitäisi ajaa tätä eurooppalaista tasa-arvoajatusta. Tasa-arvo, mutta myöskin kunnollinen yrityshallinto on tärkeä asia meille Euroopassa. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Gabriel, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, je voudrais tout d'abord vous remercier. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Kiitokset komissiolle ja puheenjohtajavaltio Luxemburille ja erityisesti ministeri Mytsille hänen ponnisteluistaan direktiivin käsittelyn edistämiseksi parlamentissa kaksi vuotta sitten tämä asia hyväksyttiin ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja oikeastaan voin toistaa sen sanasta sanaan, mitä silloin sanoin täällä. Parlamentti on työnsä tehnyt. Nyt on jäsenvaltioiden vuoro kääriä hihat ja toimia tämän tasa-arvon vaalimiseksi. Sitten itse faktoihin. Ilmeisesti vielä epäilijöitä löytyy sen suhteen, miten direktiivi voisi toimia, mutta on huomattu, että johtokunnissa suurempi naisten määrä johtaa parempaan toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Meidän tulee hyödyntää näitä mahdollisuuksia ja pyrkiä sitä kautta saavuttamaan taloudellisia ja sosiaalisia tuloksia – kuluneiden vuosien aikana olemme päässeet 15, reilusta 15 prosentista yli 20 prosenttiin naisten osuuden osalta. Muutoksia on tapahtunut Euroopassa. Yhä useammin yritykset valitsevat riveihinsä päteviä naisia. Ja haluaisin viitata myöskin direktiivin mahdollisesti tarjoamiin lumipalloefekteihin. Eli voidaan ryhtyä myöskin muihin toimenpiteisiin, ja ne, jotka eivät vielä usko tähän, niin heidän pitäisi toimia käytännön läheisesti. Ja sitten oikeusperusta kysymys. Euroopan parlamentin esittämä oikeusperusta tarjoaa paljon liikkumavaraa jäsenvaltiolla. Olemme jo kaksi vuotta odottanut ainoastaan sitä, että jäsenvaltiot sitoutuisivat ja ryhtyisivät johdonmukaisiin toimiin, jotta todellisiin tuloksiin päästään. Kolme tärkeää asiaa. Vastuu, joustavuus, sitoumus. Jokainen näistä sanoista on osoitettu jäsenvaltioille. Kiitos. Ja seuraavana neuvoston puolesta ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät edustajat, haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua tälle parlamentille ja kertoa teille, kuinka komission direktiiviehdotus on edistänyt koskien naisten ja miesten tasa-arvon tasapainon parantamista johtokunnissa. Tässä asiassa parlamentti on jo hyväksynyt oman ensimmäisen käsittelyn kantansa, kuten muistutitte. Siinä parlamentti laajasti tukee komission lähestymistapaa. Lokakuussa komissio julkaisi uusia lukuja tasapainosta miesten ja naisten edustuksesta pörssiyhtiöiden johtokunnissa. Nämä luvut osoittavat, että Euroopan unionissa kaiken kaikkiaan ne johtokunnista vain tuskin viidennes on naisia. Tämä on naurettavan alhainen luku, mutta se kuitenkin merkitsee tiettyä edistystä. Ymmärrän kyllä, että tarvitaan paljon kärsivällisyyttä jotta tällä vauhdilla päästään tasapainoon. Näin ollen todellakin on tarpeen hoitaa asiat toisella tavalla ja vähän nopeuttaa vauhtia. Ei ole unohdettava sitä, että vuonna 2010, kun nämä keskustelut alkoivat unionissa, vain yksi kymmenestä johtokunnan jäsenestä oli nainen. On siis se edelleen jatkettava asian edistämistä. Ei ole mitään syytä sille, että tällä vuosisadalla johtokunnat olisivat miesten dominoivia. Johtokunnan jäsenyys on, merkit, on myönteinen merkki yhteiskunnalle. Naisten läsnäolo näissä päättävissä elimissä tietenkin merkitsee konkreettista tasa-arvoa, mutta se on myös symboli. Mutta haluaisin myös lisätä, että monipuolisuus johtokunnissa usein vaikuttaa myönteisesti yritysten hyvään hallintoon, niin kuin esittelijä juuri muistutti. Hyvät edustajat, Luxemburg puheenjohtajavaltiona on tehnyt tästä asiasta yhdestä tärkeä, yhden, tär, yhden tärkeästä prioriteetteistaan. Olemme pyrkineet pääsemään kompromissiin neuvoston kanssa. Neuvostossa ehdotus, ehdotuksemme on nyt ollut laajassa käsittelyssä ja keskustelussa. Nyt kaikkien näiden keskustelujen jälkeen asia on otettu EPSCO-neuvoston esityslistalle ensi maanantaiksi. Ja siellä tarkastellaan tilannetta ja katsotaan, onko todella niin, että määrä enemmistö tämän asian puolesta voitaisiin saada aikaan. En halua nyt mitenkään ennakoida sitä, kuinka neuvot, niin keskusteluissa neuvoston sisällä käy, mutta voin jo nyt kyllä todeta, että Koreperin viimeisimmät keskustelut eivät olleet kovinkaan rohkaisevia tänään sain erittäin hyvän uutisen, koska kuulin, että maa, jonka komissio sen hyvin tuntee, totesi, että se, että se on muuttanut kantaansa. Eli kielteinen kanta on nyt muuttunut myönteiseksi. Tämä on mielestäni hyvä merkki, täysin myönteinen merkki. Kuten tiedätte, tässä ehdotuksessa on sitovia menettelyllisiä sääntöjä, joiden tarkoituksena on päästä kvantitatiivisiin tuloksiin. Edellytetään, että johtokunnan jäsenten valinta olisi tasapainoinen ja kriteerit olisivat pätevyydelle ja avoimuudelle perustuvia. Suurimmat vaikeudet tulevat siitä, että tiettyissä jäsenvaltioissa on erilaisia lähestymistapoja tähän asiaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä asiassa pidemmällä kuin toiset, kun nyt tasa-arvoa tällaisella johtoportaan tasolla tarkastellaan. Kaiken kaikkiaan tavoitteista ollaan kyllä yhtä mieltä. Suurin, suuri osa jäsenvaltioista kannattaa Euroopan tasoista lainsäädäntöä asiassa, mutta on muita valtioita, ja nämä maat muodostavat vielä estävän vähemmistön ja nämä maat vielä pitävät parempana kansallista lähestymistapaa ja vetoavat subsidiariteettiin. Tai sitten nämä valtiot haluaisivat ei-sitovia säännöksiä Euroopan unionin tasolle. Puheenjohtajavaltio on tässä tasa-arvoasiassa laatinut neuvoston päätelmät – jotka hyväksyttiin. Ja uskon, että ne saadaan todella hyväksyttyä EPSCO-neuvoston kokouksessa 7.12. Työskentelymme pohjautui Euroopan tasa-arvoinstituutin työlle, jossa kuvattiin asian laitaa Euroopan unionissa tänä päivänä. Yhtä meidän on varmistettava, että suuret yrityksemme voivat hyötyä sekä naisten että miesten dynaamisuudesta ja taidoista. Euroopassa on valtavasti käyttämättä olevia kykyjä. Ja erityisesti tänä päivänä näemme, että 60 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista Euroopassa ovat, on naisia. Ei ole siis mitään syytä sille, että 2000-luvulla hallitukset, yritykset, pankit tai muut instituutiot olisivat edelleen voittopainoisesti miesten johtaji, johtamia. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että naisten ja miesten tasa-arvo on pidetty asialistalle ja toivon, että tämä keskustele, keskustelu tulee inspiroimaan keskustelujamme neuvostossa 7. joulukuuta. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Minister Schmidt. Kiitokset arvoisa ministeri. Nyt siirrymme yleiskeskusteluun. Edustaja Le Grip, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Olemme täällä tänä iltana aika harvan lukuisina valitettavasti. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun ensimmäisessä käsittelyssä äänettimme äänestimme tästä Gratzwegerinin mietinnöstä, jonka aiheena oli naisten suurempi läsnäolo pörssinoteerattujen yritysten johtokunnissa. En nyt haluaisin tietää, missä neuvostossa mennään. Ministeri vähän täällä vaihteli hyviä ja huonoja uutisia ja teki sitä mukavan sekoituksen. Tästä voimme vetää sen johtopäätöksen, että olemme teidän kanssanne ja komissio Jourovakin on nähnyt edistystä EPSCO-neuvoston kokouksesta. Sitä odotetaan 7. joulukuuta. Kollega tai niin, Maria Gabrielille haluaisin todeta, että parlamentti on tässä todella ensimmäisessä käsittelyssä osoittanut suurta sitoumusta ja vastuuntuntoa ja paljon on ponnisteltu, mutta on lähestytty asiaa käytännönläheisesti ja kunnioittain jäsenvaltioiden – kantojen subsidiariteettiperiaatetta ja monia muita periaatteita ja toiveita, joita eri jäsenvaltiot olivat, olivat ilmaisseet. Olemme kantaneet vastuumme ja olemme edenneet merkittävästi luopumatta kuitenkin, kuitenkaan tärkeimmistä asioista, eli siitä, että haluamme, että naiset olisivat paremmin läsnä päätösrakenteissa suurissa yrityksissä Täällä parlamentissa jotkut meistä ovat sitä mieltä, että kiintiöt saattavat toimia. Tulen maasta Ranskasta, jossa meillä otettiin asiaa koskeva laki käyttöön vuonna 2011, ja siitä on tullut seurauksia. 33 prosenttia on nyt naisia suurten yritysten johtokunnissa, joten kyllä tämä on toiminut, mutta voimme kunnioittaa toki erilaisia oikeuskulttuureja ja lähestymistapoja jäsenvaltioissa – on kuitenkin muistettava asia, joka täällä on muutenkin jo mainittu, mutta jonka haluan vielä toistaa, että tällainen naisten kykyjen ja pätevyyden tuhlaus, koulutuksen tuhlaus on, on se, että me tätä mikrofoni katkaistiin kesken kaikkea. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Heid, puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puhemies. neljätoista heinäkuuta neuvoston puheenjohtajamaa Luxemburg sanoi suhtautuvansa myönteisesti tähän direktiiviin, joka koskee tasaisempaa sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöiden johtokunnassa, mutta Luxemburg ei ole tässä yksin. Euroopan parlamentti ja OECD näkevät myös direktiivin tarpeen. Tasavertaisempi johtokunta olisi järkevä feministisen, mutta myös taloudellisin syyn perusteltuna. Yritykset tilastollisesti pärjäävät paremmin, jos johdossa ja johtokunnissa on enemmän naisia. Mutta taloudellisten kysymysten lisäksi olisi tärkeää huolehtia siitä, että patriarkaiset verkostot ja lasikatot saadaan nyt murrettua, koska yrityksillä on ollut mahdollisuus parantaa tilannetta – yksin aikaisemmin. Se ei ole onnistunut, siksi nyt tarvitaan lainsäädäntöä. Kiitos. Dank, Frau Kollegin Heet. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja von Storch, yksi minuutti. Herra puhemies, parlamentti haluaa väkisin runnoa läpi naiskiintiöt. Siinä ei ole mitään järkeä, sillä miksi tämä päteisi vain ja johtokuntiin, miksei myöskin palokuntiin tai muihin – ja miksi vain ainoastaan naisiin liittyviä kiintiötä? Miksei trans- ja biseksuaaleille ja interseksuaaleille? Silloin puhuttaisiin kunnon kiintiöistä. Näin puututaan yritysten toiminnan vapauteen. Yritys voi päättää, palkkaako se sata miestä vaiko naista vaiko simpansseja. Se on yrityksen päätös. Kiintiö tarkoittaa vain syrjintää sukupuoleen perustuen se syrjii yksilöitä ryhmän hyväksi ja sitä minä en voi hyväksyä. Kiitoksia edustaja von Storch. Kollega von Storch, kollega Regner haluaisi esittää teille kysymyksen. Haluatteko vastata siihen? Kollega Regner, olkaa hyvä. Good. Kuuletteko nyt? Hyvä. Luitteko tämän mietinnön? Mietinnössähän sanotaan, että siinä on tietyt menettelyt, objektiiviset, jotta tiettyyn tavoitteisiin päästäisiin, eikä siellä puhuta kiintiöstä. Tavoitteena on 40 prosentin osuus johtokunnassa. Tämä on lähtökohta ja väärä sellainen. Metodien kautta se ei parane. Tavoite on naisten syrjiminen, koska heidät otetaan töihin vain ja ainoastaan sukupuolen takia, ja se on se tässä tavoite, ja sitä en voi hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia. seuraavan edustaja Bilbao Berendika, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. 60 yliopistotutkinnon saajasta on, on naisia, mutta 80 johtokunnissa miehiä. Tämä on epäreilua, tämä maksaa meille paljon ja se heikentää unionin kilpailukykyä. Ja ongelma on helppo ratkaista. Kiintiöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi tämän tyyppisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ta- riittää poliittinen päätös niin, että naisten pätevyys voidaan ottaa talouden käytettäväksi. Tähän on hyviä syitä. On valtavasti tutkimuksia viimeisin OECDn tutkimus viime kuukautta, joka osoittaa, että yritykset, joissa on tasa-arvoiset johtokunnat, ovat kilpailukykyisiä, pienillä vähemmän hallinnointiongelmia, paremmat pääoman tuotto ja paremmat taloudelliset tulokset. Nämä toim- yritykset toimivat paremmin ja herättävät enemmän luottamusta asiakkaiden ja sijoittajien luona. Siksi tämä toimi on strateginen ja innovoiva. Siksi kannattaa pyrkiä sellaiseen E, julkisen toimintaan, jolla tähän päästään. Tästä tulee kilpailuetua. Meidän pitäisi olla tällä alalla maailmanjohtajia. Tarvitsemme avoimuutta ja tasa-arvoa, kun valitsemme johtokuntien jäseniä. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota ja komission jäsentä heidän tahdostaan viedä tätä aloitetta eteenpäin. Haluaisin kannustaa aloitetta lukkiuttavia maita tarkastelemaan kantaansa uudelleen niin kauan kun tämä on jumissa, niin suuret julistukset tasa-arvosta on pelkkää mustetta paperilla. Kiitokset ja seuraavana edustaja Forenza. Grazie, presidente. Amen. Kiitoksia puhemies. Olen todella pahoillani siitä, että kuulen täällä jäsentä, joka ei tunne tätä ongelmaa, joka on kaikkien edessä. On laskettu, että 5. marraskuuta, että eteenpäin. Ikään kuin vuosittain naiset eh, tekevät työtä ilmaiseksi. Tämä kuvaa eroa naisten ja miesten palkassa. Kyseessä ei ole kiintiöt, joilla suojella naisia, vaan tässä on kyse siitä, että maailma ei olisi niin syrjivä, maailma, jossa naisten syrjintä on edelleen hyvin korkealla tasolla. Johtokunnissa se näkyy, mutta ei tietenkään pelkästään siellä. Nyt olisi siis yhdessä ymmärrettävä, millaisen strategian kautta lasikatto saataisiin lopulta rikki ja saataisiin aikaan maailma, jossa naiset ja miehet voisivat hyötyä samoista oikeuksista ja vallasta. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Reintke, yksi minuutti. Danke Herr Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Varahin komission jäsen ja herra Schmidt. Oikeastaan asia voisi olla yksinkertainen yhteinen poliittinen tavoite, miesten ja naisten välinen tasa-arvo, myös päättäjien kesken on välineitä, jotka toimivat, sitovat säännöt, joista edustaja Regner puhui. Kaikki hyötyisivät miehet, naiset, talous, koko yhteiskunta. Politiikka voisi joskus olla niin yksinkertaista, mutta jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole tätä vielä ymmärtäneet. Saksan liittohallitus mukaan lukien. Siksi liittohallituksen suuntaan pyytäisin huomaamaan, että komissio on todella vastannut kaikkiin vaatimuksiin. Se, että nyt ei enää puoleta tätä ehdotusta, on ihan absurdia ja väärin. Perheministeri Saksassa tukee tätä ehdotusta, Euroopan parlamentti tukee sitä myös. Nyt on ajettava tämä asia läpi, jotta ensi maanantaina myös Saksan ääni saadaan ja näin hyväksytään tämän ehdotus. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja James, puolitoista minuuttia. My contribution... Tämänpäiväiseen keskusteluun viit- yhteydessä viittaan omaan kokemukseni julkisesti noteeratun yhtiön toiminnasta. EUn politiikka ei huomioi sitä, että liike-elämässä ei kyse ole siitä, että mitä tietää, vaan kenet tuntee. Jopa ihmisten rekrytoinnista vastaavat tahot tietävät, että näin se menee. Eli me haluamme, että naiset olisivat päättävissä asemissa enenevässä määrin, mutta totuus on jotain aivan muuta. Kyse ei ole pätevyydestä tai kokemuksesta, vaan avoimuudesta rekrytoinnin yhteydessä ja siitä, että laatuun panostamalla voidaan saavuttaa tuloksia. Kun otetaan kiintiöitä käyttöön, silloin syrjinnän kautta sorrutaan syrjintään. Eli tässä rangaistaan vääriä ihmisiä ja tämä ei ole vastuullista tai realistista lainsäädäntöä. Jos todellakin halutaan puuttua tilanteeseen, niin aloittakaapa harjoitus alusta ja katsokaa, millä tavalla tällä hetkellä johdossa toimitaan Euroopan laajuisesti. Minä en missään nimessä voi hyväksyä tätä esitettyä lähestymistapaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Buonanno, yksi minuutti. Joo, trovokin. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä keskustelu on aivan järjettöinen, kun sillä ei ole mieltä, kun ajatellaan seuraavaa naisten tilannetta. Tietyissä maissa Euroopan ulkopuolella harrastetaan naisten sukupuolielinten silpomista, tällainen käytäntö on muslimeille ja sitten he tulevat Eurooppaan ja näitä asioita tehdään lapsille uskollisista syistä. Te kuitenkin täällä puhutte naisista pörssiyhtiöissä ja että naisten pitäisi olla joka puolella, mutta ette kuitenkaan tällaista yökättävää hirveyttä torju, jota nämä porsaasiat tekevät naisille. Teitäkin innostavat ainoastaan nämä pörssiyhtiöt ja rahat ja muotinäytöksissä olevat naiset ja naiset jo johtokunnissa. On inhottavaa, se inhotus on tuolla sukupuolten puolis eli silpomisessa, mitä nämä muslimisiat tekevät. Fintank. Paljon kiitoksia. Kollega Buonanno, hyväksyttekö edustaja Bilbao Barendikan kysymyksen? Olkaa hyvä, arvoisa edustaja. En primer lugar, me gustaría decir... Ensinnäkin Haluaisin sanoa, että olemme täällä keskustelleet kunnioittavalla tavalla ja haluaisin pyytää teiltä vastaavaa. Toisekseen haluaisin pyytää, että olisitte mukana kaikissa niissä keskusteluissa, joissa tässä parlamentissa on puhuttu tasa-arvosta, syrjinnästä ja siitä kärsimyksestä, joka koituu monien naisten kohtaloksi mukaan lukien lapset ja naiset kauempana ja, ja, ja myös tästä sukupuolielinten silpomisesta on puhuttu. Tiedän kyllä, että te ette ole olleet täällä mukana. Kiitokset. Arvoisa edustaja, ymmärrän, että haluatte esittää kysymyksen, mutta se ei ollut kuitenkaan mikään kysymys. Kollega Buonan. Haluaisin korostaa tarkoittaa sitä, että olen täällä kohdalla 22 täällä parlamentissa vaalilistoilla. No, toiselta minä puhun siitä, mitä tapahtuu naisille maailmassa. Te puhutte siitä, mitä naisille tapahtuu johtokunnista. Olette kiipijöitä, ajattelette vain valtaa. Teitä ei kiinnosta, mitä naisille tapahtuu. Olette tällaisia kaviaaria, champagnea, kommunisteja. Herr kollegi, herr kollegi Buonanno. Kiitoksia, kollega Buonanno. Sanoisin teille kyllä, että tästä on keskusteltu, mutta te ette olleet läsnä, kun näistä mainitsemistanne asioista puhuttiin. Kollega Suitsa, kaksi minuuttia. Kollega Suitsa. Frau Kollegin Suitsa hat... Edustaja Suitsa saa puheenvuoron. E, žao mi je što je gospodin buonanno prekinuo ovu relativno idiličnu raspravu ali bi mi bilo drago da je puno više. pahoittelen sitä että buonanno on häirinnyt tätä keskustelua. Olisi hyvä, jos muutama muukin mies osallistuisi tähän. Nyt naiset ainoastaan keskustelevat tästä ja tässä on vähän nyt eturistiriitaa, mutta valitettavasti minun on sanottava, että vanhemmiten olen siirtynyt tukemaan enemmän kiintiöitä, koska yhteiskunnasta ei tule oikeudenmukaista ennen kuin naiset ovat tasapuolisesti edustettuna 50-50 prosenttia. Tietenkin tasavertaiset mahdollisuudet, tasavertaiset menetelmät on mainittu, ne ovat tärkeitä asioita. Edistystä on tapahtunut vuoden 2010 jälkeen kuuteen puheenjohtajavaltion edustajan on jo sanonut. Kiitos siitä, että pidätte tätä asiaa esillä. 11 prosentista on päästy 21 prosenttiin johtokunnissa. Tämä on edistystä, mutta ei riittävää. Sanoitte, että meidän pitää jaksaa odottaa. Naiset kyllä jaksavat usein odottaa hyvinkin pitkään, mutta nyt on kyllä korkea aika saada tämä tasapuolinen jakauma aikaiseksi myös johtokunnissa. Toivon, että saamme edistystä aikaiseksi, mutta nyt tarvitaan tukea jäsenvaltiolta maanantaina 7. päivä joulukuuta. Toivomme, että voitte vaikuttaa näihin maihin niin, että tämä direktiivi saadaan hyväksyttyä, kun on ihan selvää, että jos tarvittavaa lainsäädäntöä on, niin ihmiset toimivat silloin jäsenvaltioissa toisin. Todella siis toivoisin, että kun parlamentti on nyt oman työnsä tehnyt, niin te ajatte tätä asiaa nyt seuraavaksi neuvostossa. Mitä sitten tulee yliopistotutkintojen määrään ja naisten ja miesten jakoon tässä, on aivan selvää, että tilanne ei voi jatkua tällaisenaan. Maltalla on hyvin pieni luku verrattuna muuhun EU-hun. Puhuja keskeytetään. Kiitos ja seuraavana edustaja Hannibal, yksi minuutti. Mikrofoni. Would like to thank... Minä haluaisin kiittää puheenjohtavaltiota Luxemburgia sen tekemästä työstä asian tiimoilta. Nyt se on todellakin taas tapetilla. Sen olisi pitänyt pysyä siellä aina. Kuten täällä monet jo totesivatkin, yritykset, joissa johtokunnissa on enemmän naisia, näyttävät pärjäävän paremmin kuin muut. Ja tämä jo oikeastaan osoittaa, että meidän on toimittava näin, mutta me olemme kaukana tavoitteistamme ja tämä johtaa siihen, että me jätämme monet lahjakkuudet hyödyntämättä. Toki luvut ovat parantuneet komission asiakirjan julkamisen jälkeen, mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Jopa yhdistyneessä kuningaskunnassa on päästy jo 25 prosentin tasoon, mutta mutta mehän tiedämme, että meidän konservatiivihallituksemme on sulkuvähemmistönä. Mutta puhun nyt johtoon kuuluvattomista jäsenistä. Siitähän tässä on kyse, mutta me... Kiitokset edustaja Hannibal. Seuraavana edustaja Tsitnanska, yksi minuutti. Dnes nie je otázkou, či je dobré, aby bolo... Kiitos paljon. Tänään emme keskustele siitä, onko hyvä, että pörssiyhtiöiden johtokuntaan saadaan enemmän naisia. Totta kai on hyvä, jos naisia saataisiin enemmän tasaisempi jako. Sama koskisi etnisiä ryhmiä tai vaikka vammaisryhmiä. Kiintiöitä voitaisiin ottaa käyttöön kun se on aihe, josta on puhuttu pitkään yhteiskunnassamme. En kuitenkaan usko, että se on välttämätöntä kaikissa maissa, että naisia tutkita, tuetaan anteeksi tällä tavalla. Joissain yhteiskunnissa se on ehkä tarpeen, silloin se pitäisi niin hoitaa. Mutta meidän pitäisi tukea myös miehiä, infrastruktuuria, jotka helpottavat perheelämää – meidänhän pitäisi ajaa parheita käytäntöjä. Tämä on ehkä hitaampi tie, mutta varmempi. Kiitos. Edustaja Wikström ei näemä ole paikalla ja tästäpä syystä puheenvuoro edustaja Ajutolle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, viiden tähden liike vastustaa vaaleanpunaisia kiintiöitä, naiskiintiöitä sekä pörssiyhtiöissä että kansalaisyhteiskunnassa ja politiikassa. Me vaadimme, että naisten todellinen osallistuminen pitäisi olla naisten kykyjen ja pätevyyksien ansiota ja sitä olisi edistettävä määrittelemä pätevyyteen perustuvat avoimet, kaikille samanlaiset kriteerit. Emme halua, meistä ei ole oikein, että näin ylhäältä päin johdetaan tätä toimintaa ja määrätään henkilöitä toimintaan ainoastaan, koska he ovat naisia. Minun mielestäni tämä ansaitsee paremman käsittelyn. Meidän on jälleen passi pantava merkille, että lainsäädäntömenettelyssä on puutteita, aivan kuten äitiys lomadirektiiviinkin yhteydessä parlamentti vain tässä toimattomana katsoo neuvoston toimimattomuutta. Me tarvitsemme selkeän ehdotuksen ajoissa. Tällainen menettelytilanne on saatava muuttumaan. Tällaista ei voida enää sietää. Kiitos. Ja seuraavan edustaja Kapel. Yksi minuutti. Eh, Kiitoksia herra puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komissaari. 30 prosentin kiintiö taso on vaadittuna. Siitä ei olla kovinkaan kaukana. Tällä hetkellä 25 prosenttia tai oikeastaan tarkattuna 26 prosenttia paikoista on naisien hallussa. Tämä on lain mukaan vaatimuksena ja työllisyysneuvostosta tässä asiasta keskustellaan ensi viikolla ja tarkoituksena on varmistaa, että johtokunnissa vuoteen 2020 mennessä tasoa nostetaan, mutta tämä on aika lailla ongelmallinen, sillä naiskiintiön lukkoon lyöminen ei kuulu EUn toimivaltaan. Toissijaisuus periaatetta ei noudateta kaikissa jäsenvaltioissa, mutta sukupuolten tasapaino vaikuttaa tietenkin yrityskulttuuriin. Saksassa on havaittavissa, että yritykset, joissa naisten osuus johtokunnissa on suuri, niin toimivat menestyksekkäästi pörssissä. Vielen Dank, Frau Kollegin Kappel. Kiitokset, edustaja Kappel. Seuraavana edustaja Soidrova, puolitoista minuuttia. Děkuji, eh, kolegyně a kolegové. Já se obávám, že Evropská unie v těchto dnech řeší... Hyvät kollegat, pelkään pahoin, että se, mistä Euroopan unionin pitäisi huolehtia tänä päivänä, koskee lähinnä turvallisuutta. Hyvin tärkeitä asioita toki on. Toki sukupuoliasioilla on merkitystä ja on hyvä, että käsittelemme myös tämän tyyppisiä asioita. Tsekin, tasa, Tsekin tasavallan hallitus tänään on tehnyt päätöksen, jonka kautta Tsekin tasavalta liittyy liittyy niihin maihin, joilla on myönteinen lähestymistapa tähän asiaan. Hallitus on selkeästi todennut suosivansa ja kannattavansa tasa-arvoista edustusta. Haluamme, että naiset ovat hyvin läsnä suurissa ja yrityksissä. Tsekin tasavallassa on kuusi yritystä, jotka kuuluvat tähän soveltamisalaan, mutta emme ole käyttäneet kaikkia keinoja vielä hyväksimme. Enkä, eikä minusta meidän pitäisi yrittää yksityisistä yrityksistä, vaan pitäisi yrit, aloittaa julkisista yrityksistä. Hallituksen elimistä ja alueellisen hallinnon elimistä. Minun mielestäni jäsenvaltioiden olisi hoidettava tämä asia itse ja yrit, Yksityisten yritysten olisi nähtävä, että niiden etun mukaista olisi saada naisia johtokuntaan. Kiitos ja seuraavan edustaja Arena yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Luxemburgin valtiota ja erityisesti ministeri Münchiä näistä, näistä ponnisteluista tasa-arvon puolesta. Täällä puhuttiin keskimäärin 21 prosentista. Naisia olisi johtokunnissa noin 21 prosenttia Euroopassa. Valitettavasti, niin kuin täällä Madame Le Gripkin sanoi, joissakin maissa päästään yli 30 prosentin ja toisissa ollaan 2,5 prosentissa. Silloin kun lainsäädäntöä aiheesta annetaan, niin on nähty, että se tuottaa tuloksia. Tämä siis merkitsee sitä, että syrjintää on silloin, kun ei ole lainsäädäntöä. Silloin on epätasa-arvoa ja haluttomuutta ottaa naisia mukaan johtokuntaan. Ja sitten seuraavan kysymyksen. Komissio on tehnyt työnsä, parlamentti on tehnyt työnsä sitovan toimen. Haluaisin tietää, miten jäsenvaltiot perustelevat vastustustaan, niin että voisimme keskustella ja käydä vuoropuhelua ja löytää ratkaisuja niiden kanssa. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja. Mikrofoni katkaistiin. Kollegin Arina. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Görling, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Taidamme kaikki olla samaa mieltä siitä, että naiset ovat aliedustettuina yritysten johdossa ja johtokunnissa kautta EUn. erojoen jäsenvaltioiden kesken ja asiat ovat paranemaan päin. Se pitäisi tunnustaa. Minä olen aina uskonut, että paras henkilö tietyllä paikalla voi olla hyvin nainen, mutta kiintiöistä en pidä, kun ne mielestäni eivät osoita sitä, että naiset saavat paikat meritien pohjalta. Uskon myös läheisyysperiaatteeseen. Minun ja hallitukseni kantaan. usein ollut se, että tämä liittyy, tämä on läheisyysperiaatteen asia, tämä on jäsenvaltioiden asia, joten en olettanut, että neuvoston kannassa olisi minua kiinnostavaa. 4B-joustavuudessa on siksi yllättävän mielenkiintoista luettavaa. Kiitos Luxemburille viimeinkin joku kuuntelee. Ehkä, ehkä tässä saadaan sopimus aikaiseksi. Toivotan teille onnea matkaan. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Kozlowska Rajevic, puolitoista minuuttia. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze. Kiitoksia, Arvoisa ministeri, hyvä komissaari, tästä on keskusteltu jo useampaan otteeseen ja taas tämä asia on pöydällä ja syynä on se, että monet järjestöt ja tahot ovat huolissaan tasavertaisesta kohtelusta johtokuntatasolla. Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ruotsi vastustavat tätä aloitetta ja saaneen kiinnittää huomenna siihen, että tämä sulku vähemmistö vetoa eri asioihin. Tanska, Saksa, Ruotsi ja Alankomaat ovat maita, jotka käsittelevät tiivistikin tätä asiaa ja tarjoavat eri ratkaisuja. Saksa on ottanut käyttöön kiintiöt, Ruotsi taas ryhtynyt muihin toimenpiteisiin, mutta maat, jotka peräkuluttavat tätä tavoitetta, on eri ryhmä kuin ne, jotka eivät halua tätä direktiiviä eivät halua siis minkälaista muutosta nykyiseen vallitsevaan tilanteeseen, joten nyt on neuvoteltava näiden kahden ryhmän kanssa eri tavalla, eli niiden kanssa, jotka haluavat päästä direktiivin viitoittamaan tavoitteeseen ja niiden kanssa, jotka eivät siihen pyri. Eli ehkäpä meidän pitäisi katsoa vaihtoehtoisia lähestymistapoja tavoiteltaessa, sillä näin voisimme saavuttaa tavoitteemme, eli että naiset voisivat läpäistä niin sanotun lasisen katon, eli että naislahjakkuudet, heidän lahjakkuutensa ei menisi hukkaan, vaan he voisivat osallistua yritysten toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Moody, yksi minuutti. Thank you, President. And... Kiitos puhemies. Minä haluaisin myös kiittää Luxemburgin puheenjohtajavaltiota ponnisteluista. On ällistyttävää ajatella, että elämme vuotta 2015 ja vielä on taisteltava näin tiukasti tasa-arvon puolesta. Kollegoiden mukaan samoin ajattelen, että meidän on pohdittava, miten saadaan edistystä tämän direktiivin kanssa. Meidän on kyllä toimittava ja toimittava nyt heti. On ollut hyvin turhauttavaa se, että katsotaan, katsottiin uudestaan äitiyslomadirektiiviä alkuvuodesta. Jotain muutosta tarvitaan nyt näihin sukupuolikysymyksiin, eikä tässä direktiivissä ole ainoastaan johdosta kyse, vaan kyse on siitä, että muutetaan koko yrityskulttuuria. Kun saadaan johtoasemiin enemmän naisia, voidaan vaikuttaa ei ainoastaan sillä tasolla, vaan kaikkialla koko yritysrakenteessa – Naisten voimaannuttaminen johdossa antaa kaikille tasavertaisemman tulevaisuuden. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Tomasic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Naiset ovat edelleen aliedustettuina eurooppalaisten yritysten. Olemme käsitelleet tätä asiaa tässä talossa jo monta kertaa, mutta tilanne on silti sama Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että yritysten johtoasemiin pitäisi samalla lailla päästä miesten ja naisten. Naisilla pitää olla yhtä vertaiset mahdollisuudet kuin miehillä. He oppivat aivan yhtä hyvin ja tekevät aivan yhtä lujasti töitä ja suoriutuvat monimutkaisista tehtävistä ja voivat johtaa ihmisiä. Haluan, että naisilla on tasa-arvoinen rooli miesten kanssa. He ansaitsevat sen ko- kovan työnsä ansiosta, ei mistään hyvän tekeväisyydestä. Jokainen nainen johtokunnassa on kyllä ansainnut paikkaansa tiedollaan ja pätevyydellään ja hän tekee valtavan palveluksen meidän asiallemme. Näm, meidän, näiden vahvojen naisten ansiosta on muutettava mielialoja johtokunnissa ja, rangaist- ja muutettava asenteita. Vielen Dank, Frau Kollegin Thomas. Kiitos. Ja seuraavana Edustaja Petir, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, Kroatian 400 suurimman yrityksen johtokunnissa naisia on 15 prosenttia ja hallintoneuvostossa 20 prosenttia. Me olemme puhuneet täällä lasisesta katosta, mutta me emme ole päässeet oikeastaan yhtään eteenpäin. Me olemme sanoneet, että naisilla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet päästä yritysten johtoon mutta kiintiöt eivät korjaa aliedustuksellisuuteen liittyvää ongelmaa. Kiintiöt voivat tietenkin parantaa tasa-arvotilannetta ja tarjota naisille parempia mahdollisuuksia. Kukaan ei odotakaan, että sukupuolen takia pesti irtoa, vaan kyse on virikeestä, eli tarjotaan niille naisille mahdollisuuksia, jotka ovat kyvykkäitä ja päteviä toimimaan johdossa ja jotka eivät ole päässeet näihin tehtäviin vain ainoastaan sukupuolensa takia. Eli yritysmaailma ei saa olla niin kuin nyt pelkästään miesten maailma. Meidän täytyy toimia yksituumaisesti. Meillä on olemassa tämä malli ja me, meidän täytyy vaatia, että sitä sovelletaan, mutta siten, ettei tässä puututa toissijaisuusperiaatteeseen ja ettei yrityksiä pakoteta toimimaan yksityisellä sektorilla siten, mikä ei onnistuisi edes julkisellakaan sektorilla. Kiitoksia. Kollega Steinrück seuraavana yksi minuutti. Vuoden 2010 jälkeen naiskiintiö on kasvanut hitaasti johtokunnissa Euroopassa. Tässä saadaan vähän murrettua lasikattoa, mutta ainoastaan ihan vähän. Komission ehdottanut avointa menettelyä – johtokuntien nimityksissä, jotta vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia johtokunnan paikoista saataisiin naisille. Parlamentti puosi tätä ajatusta vuonna 2013. Kaksi vuotta on nyt odotettu, että neuvostossa jotain tapahtuisi. Vapaaehtoisista sopimuksista ei saada mitään tuloksia. Nythän on nähty, että niissä maissa, joissa on sitovat säännöt, asiat ovat muuttuneet myönteisempään suuntaan. Siksi en ymmärrä myöskään, Oma maani Saksa on esittänyt jo tätä kiintiötä johtokuntiin, ja tämä maa kuitenkin nyt vastustaa, en ymmärrä. Samoin kuin kollegani Renner, tästä asiasta on vielä keskusteltava. Eihän tässä oteta mitään pois, vaan tässä halutaan kunnollinen pohja kaikille eurooppalaisille naisille. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Steinruck. Kiitos ja seuraavana Edustaja Komodini, Kakia, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin olen pettynyt oman mallin Maltan osalta. Nykytilanne osoittaa, että jäsenvaltiot eivät halua tehdä, panna sanoja tekoihinsa. Muistumassa sanaisia on lisätty. Neuvosto on tunnustanut, että tasa-arvopolitiikka on elintärkeää, jotta Euroopan talous voi olla kilpailukykyinen. Tässä asiassa kuitenkin puhutaan vain hyvin spesifistä tilanteista ja johtokunnan jäsenistä, mutta sekään ei saa tukea neuvostosta. Näyttää selvästi siltä, että sanoja ei haluta mutta teoiksi tässä asiassa on hyödynnettävä naisten kyky Kukaan ei voi väittää, etteikö olisi päteviä naisia tai että yhteiskunta olisi tasa-arvoa vastaan. Maltalla on enemmän naisia parlamentissa kuin miehiä. On annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet naisille ja miehille. Ei sitovat säännöt eivät ole riittäviä. Emme halua luoda lisää byrokratiaa, mutta haluamme, että tällainen yhteiskunnallinen vastuu kannataan tosissaan. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jongerius, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Vuonna 2095 voisi erä tutkimuksen mukaan puhua tasa-arvosta, todellisesta tasa-arvosta mutta enpä halua odottaa niin pitkään. Ranskan ja Saksan kaltaiset maat ovat ymmärtäneet, että johtokunnan jäsenet toimivat paremmin, jos kyse on monimuotoisesta kokoonpanosta. Alankomaissa, kotimaassa, niin tätä ei ole vielä ymmär, ymmärretty. Ja näin liikemaailmalta viedään lahjakkuudet ja visiot. Nämä naiset eivät saa mahdollisuuksia päästä johtotehtäviin. Puheenjohtajavaltio Luxemburg on ilmoittanut hakevansa ratkaisua pattitilanteeseen neuvostossa, mutta nyt kiirettä pitää. Me tarvitsemme kompromissia, sillä Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana on turha kuvitella, että asiaa käsitellään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Seinfeld, puolitoista minuuttia panie przewodniczący! kiitos puhemies. tänään keskustelemme vakavasta aiheesta joka on myös hankala. Ei ole mitään syytä siihen, että tämän vuosituhannen elämässä ei ole tasa-arvoa. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan julkisia virkoja, erityisesti silloin, kun edustetaan yhteiskuntaa. Mutta nyt ei puhuta julkisesta alasta, vaan yksityisestä alasta. Ja sielläkin on ongelmia. Nyt olisi kuitenkin muistettava, että tässä on kyse taloudellisesta toiminnasta ja siihen liittyy tiettyjä vapauksia. Nyt me puutumme yrittäjyyden vapauteen. Lisäksi jäsenvaltioilla on vapaus muodostaa omanlainen oikeudellinen järjestelmänsä. Tämä liittyy nyt suhteellisuuteen EU-lainsäädännön mukaan. Siksi ymmärrän kyllä ongelman, joka liittyy johtokuntiin. Ymmärrän, että tässä menee aikaa ja pahoin pelkään, että tämä asia tulee pöydällemme vielä uudestaan, koska – Kyse on enemmän siitä, että muutetaan kulttuuria, ei niinkään lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Noisil yksi minuutti. Mm. Hyvät naiset ja herrat, tänään keskustellaan taas siitä, että tarvitaanko kiintiöitä vaiko ei. Sanon suoraan, että meillä on jo vuosikymmenten ajan ollut käytössä kiintiö. Vuosikymmenten ajan meillä on ollut käytössä mieskiintiö. Eli riittää, että on mies, niin silloin pääsee tärkeisiin tehtäviin. Naiset vain pohtivat, riittääkö pätevyys. Sanon, että vuosikymmenten ajan meillä on mieskiintiö käytössä. Maltan mieskiintiö on 97,5 prosenttia. Euroopassa keskiarvo on noin 80 prosenttia. Ja sanoisin suorin sanakäänteen, naisina meillä on oikeuksia ja se ei ole mitään turhaa lähteä vaatimaan 40 prosenttia. Jos päästään 50-60 prosenttiin tai lähdemme vaatimaan sitä, niin ehkä sitten voitaisiin pohtia, onko tämä liikaa, mutta nyt vaadimme vain sitä, mitä, mikä oikeastaan meille kuuluu. Mieskiintiö on ollut jo vuosikymmenten ajan käytössä. Kiitoksia. Kiitos, näin pääsemme käsittelyyn ilman puhujalistaa. Kaikki saavat puheenvuoron. Tässä on vain yksi enemmän kuin tavanomaisesti on tapana ottaa käsittelyyn. Kollega Zulin ensimmäisen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Arvo on tärkeä periaate modernissa yhteiskunnassa. Siis se, että miehet ja naiset voivat tasapuolisesti osallistua yrityselämään ja yksityiselämän asioihin. Jos naisia on julkisissa viroissa yhtä paljon, niitä heitä tarvitaan myös yrityksiin. Hienoa, että neuvosto päättää yhteisestä kannasta 40 prosentin osuus sille sukupuolelle, jota on vähemmän johtokunnissa. Eli tämmöiset tutkimukset osoittavat, että sellaiset johtokunnat, jotka ovat tasapuolisemmin asetettuja, pääsevät paremmin tavoitteisiin, koska näin otetaan huomioon sekä naisten että miesten toiveet. Kiitos. Frau Kollegin. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Vuodesta 2012 alkaen meillä on ollut direktiivi, jonka mukaan 40 prosenttia toimivan johtoon kuulumattomia johtokunnan jäsenistä pitäisi olla naisia. Lainsäädännöllinen paine vaikuttaa toimivan. 2015 totesimme, että naisten määrä oli noussut pörssiyhtiöissä verrattuna vuoteen 2010. 11,9 prosenttia vuonna 2010 ja tänä vuonna 21,2 prosenttia, mutta monissa maissa tilanne on edelleen hyvin alhainen, paitsi Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Siellä ollaan 25 prosentissa kriisin aikana naisiin. Kriisi osuu pahemmin kuin muihin ryhmiin, että tämä on selvästi nähty. Töitä on vähemmän naisille. Tämä on selvää kaikkialla. Kiitos. Seuraavan edustaja Jakovcic. President. Na dobrom smo putu. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Etenemme oikeaan suuntaan, mutta tavoitteemme on vielä aika kaukana. Nuorempana olin aika lailla yllättynyt siitä, että tarvitsemme kiintiöitä, mutta kun olen toiminut poliitikkona 25, 25 vuotta, niin olen vakuuttunut, että tämä on ainoa mahdollisuus saavuttaa todellinen tasa-arvo. Meidän pitäisi pohtia sitä, että miltä parlamentti näyttäisi, mikäli meillä ei olisi kiintiöitä – Tämä pätee myöskin alue- ja paikallistason viranomaisiin tämä kysymys. Minua yllätti se, että täällä viitattiin mieskiintiöihin. Meidän pitäisi keskusteluissa käyttää suoria sanoja, mutta tällaiset lausumat eivät johda mihinkään. Kiitoksia. Vielen danke, kollegi Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Etheridge arvoisa puhemies. 40 prosentin osuus naisia sitovana sääntöjä käyttää Euroopan johtokunnissa on komission ehdotus. Tällainen puuttuminen todella törkeästi puuttuu vapaisiin markkinoihin ja yrityksiin. Ilman vapaita markkinoita ei ole vapaita ihmisiä. Meidän pitäisi katsoa nyt tasavertaisia mahdollisuuksia ei tuloksia, tasavertaisia tuloksia. Se on tässä kaikkein tärkeintä. On hyvin tärkeää, että poliitikot ja hyvää tarkoittavat viranomaiset eivät lähde tällaiseen ylipäätään vähentämään vapauksia, jotta päästäisiin ehkä kaunisiin tavoitteisiin, koska vapaus on tässä kaikkein tärkeintä aidosti vapaassa yhteiskunnassa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Etheridge. Kiitos. Seuraavana edustaja Polčak. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Zásah. Kiitoksia puheenvuorosta, puhemies. Vapaiden markkinoiden puolesta puheenvuoron. Haluaisin tätä pohtia minä olen sitä mieltä, että Jumala tai kohtalo tai mikä päättääkään miesten välinen suhde yhteiskunnassa ja tämä suhde on 51 prosenttia naisia ja 49 prosenttia miehiä. Tämä on luonnon kiintiö. Minä en vastusta 40 prosentin tavoitetta naisille johtokunnissa. Minä olen sitä mieltä, että heti kun lähdemme tuosta luonnollisesta kiintiöstä 10 prosentilla, se on epäluonnollista. Minun mielestä, minä en usko, en usko että vapaat markkinat on tässä keskeinen tekee, mutta meidän kannattaisi siivota oma Me ei edes komissiossa päästä 40 prosentin kiintiöön. Näyttäkääpä minulla missä julkisella sektorilla ollaan lähelläkään tuota luonnollista jakaumaa, joten tehdäänpä ensin kotiläksymme ja sitten puututaan yksityisiin yrityksiin. Kiitos. Ja lopuksi vielä edustaja Wikström. I hela mitt Kiitos puhemies. Koko elämäni olen ajanut naisten oikeuksia ja olen ollut aina kokouksissa, jossa on eniten miehiä, jopa täällä parlamentissa tämä on sanottava. Mutta en usko, että komission direktiivi, joka käsittelee naisten asemaa johtokunnissa, on oikea askel tasa-arvon puolesta. Liberaalina uskon, että yritysten pitäisi itse voida päättää, miten niitä johdetaan. Ja toisaalta – meidän pitää puolustaa omistajuuden oikeutta, joka on ollut perusoikeus eurooppalaisissa demokraattisissa valtioissa aina. Se on perusoikeus edelleen. Mutta ennen kaikkea olen sitä mieltä, että nyt lähdetään väärästä päästä liikkeelle. Jos halutaan saada tasa-arvojako, pitäisi vanhempainvapaa ja vapaat jakaa tasoin ja myöskin saada hyvää lastenhoitoa kaikkiin jäsenvaltioihin niin, että naiset ja miehet voivat yhtä hyvin osallistua työhön elämään liian monista. Naisista tulee kotiäitiä. EUlla ei ole kyllä varaa pitää tällaisia kotiäitiä, jotka ovat niin pitkälle koulutettuja. Kyllä kaikki pitää saada töihin, sekä naiset että miehet. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kuten sanoin, niin kaikki saavat puheenvuoron jos nyt vielä pyydetään puheenvuoroa, niin se ei enää onnistu, sillä aika on kortilla, joten keskustelu ilman puheenlistaa päättyy tähän. Ja nyt puheenvuoro ministeri Schmidtille, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh, Puhemies, hyvät edustajat. Lähes 60 vuotta sitten Rooman sopimuksessa – Rooman sopimusta laativat miehet, jotka eivät olleet vielä kovin, kovin pitkällä tasa-arvokysymyksissä, mutta he ottivat mukaan naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon mukaan. Tämä on aika hämmästyttävä, koska tuolloin naisten ja miesten välinen palkkaero oli valtava. Vielä tänäkin päivänä, vielä todella tänäänkin, 60 vuotta melkein Rooman sopimuksen hyväksymisen jälkeen on todettava, että naisten ja miesten palkoissa on eroa. Ajattelkaapa, mitä olisi tapahtunut, jos ei tällaista säännöstä olisi ollut mukana Rooman sopimuksessa. Luulenpa, että emme olisi siellä, missä nyt olemme, vaikka tämänpäiväinen tilanne ei olekaan vielä mitenkään tyydyttävä. Se, mitä tässä ehdotaan, ehdotetaan, ei varmastikaan ole mikään toivottava ehdotus, koska meidän olisi toivottava, että todellakin meillä olisi täydellinen tasa-arvo, että ei olisi mitään keskustelua siitä, että pitäisi edistää naisten asemaa, koska tilanne olisi aivan normaali niin, että välillä olisi 60 prosenttia miehiä, välillä 60 prosenttia naisia – Tehän kuitenkin tiedätte, että todellisuus on aivan toisenlainen. Ja näinpä tarvitsemme välineen niin, että ei pitäisi taas odottaa 70 vai 90 vuotta. En minä puhu, että, tarvit, että tarvittaisiin näin paljon kärsivällisyyttä. Minun mielestäni tämä olisi liikaa kärsivällisyyttä mitä sitten neuvoston kannat ovat, sitä olette täällä kysyneet. No eivät hän ole kovinkaan erilaisia kuin mitä kannat täällä. Välillä vedotaan subsidiariteetiin, välillä vedotaan siihen, että ei olla yhtä mieltä siitä, että olisi velvoittava väline. Taas vedotaan vapaaseen yrittelijäisyyteen ja, ja, ja näin saataisiin hyvät valinnat. Todella neuvoston moninaisuus heijastelee hyvin kantojen moninaisuutta tässä salissa. Voin taata teille, että Luxemburg puheenjohtajan valtiona tekee kaikkensa ja vielä vähän enemmänkin. Mutta määräenemmistö on määräenemmistö. Me pyrimme tekemään työtä, että siihen päästään, mutta en voi teille kaikkia takeita tässä asiassa antaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri. Ei todellakaan kannata naisille luvata liikoja ja päätän tähän